Kansainvälisen merenkulkujärjestön alaisuudessa toukokuussa 2009 käytävistä neuvotteluista ne liittyivät turvallista ja ympäristön kannalta järkevää alusten kierrätystä koskevan yleissopimuksen voimaan tuloon. Nyt meillä on vain vähän aikaa. Annan puheenvuoron Bloklandille viisi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Viime vuoden toukokuun täysistunnossa Euroopan parlamentti jo hyväksyi Selkän kannan liittyen alusten kierrättämisen kielteisiin vaikutuksiin. Aasiassa rannoilla on usein laivan romuja, hylkyjä ja näiden alusten kierrättäminen ei ole ympäristöystävällistä. Esimerkiksi Bangladeshissa on hyvin paljon kierrätyskeskuksia, jotka eivät ole ympäristöystävällisiä. Kuitenkin Tuomioistuin teki Bangladesissa päätöksen ja totesi, että kaikki nämä kierrätyspaikat on suljettava pikaisesti. Ja myöskään aluksia, joissa on vaarallisia aineita, ei saa päästä Bangladeshiin, ja viranomaisten on kolmen kuukauden sisällä löydettävä ratkaisu, jossa noudatetaan Baselin yleissopimusta. Nämä ovat toimet, jotka on mainittu tekstissä, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi viime vuonna. Ehkä Bangladesissakin tämä, doku, tämä asiakirja on luettu, ja tämä on nyt askel oikeaan suuntaan hoitaa näitä käytänteitä, joita ei voida hyväksyä. Bangladesilainen tuomioistuin ja muissakin asianmaissa on tehty tällaisia tuomioita, ja selkeästi kaikki maat eivät tee riittävästi ja tämä on erittäin kiireellinen kysymys. Tämän vuoden toukokuussa Hongkongissa on maailmankonferenssi kansainvälisen merenkulkujärjestön alaisuudessa ja tarkoituksena on saada aikaan maailmanlaajuinen sopimus alusten kierrättämisestä. Ympäristövaliokunnan on varmistettava, että neuvosto ja komissio antavat selkeän viestin, jotta saamme aikaan parhaan mahdollisen tuloksen. Mielestäni minun pitäisi vielä lisätä seuraavat kohdat. Ensinnäkin vaaralliset aineet, joita on aluksissa, niitä voidaan pitää vaarallisina ja siksi ne kuuluvat Baselin yleissopimuksen piiriin. EPPn tarkistus 1 heikentää tätä tekstiä, joten ei ne voinut sitä tukea. Jos alukset ovat rannoilla kirjoittamista varten, no sellaista ei voida hyväksyä. On tärkeää, että ennen pitkää ratifiointiprosessin päättymistä meidän pitää hoitaa tietyn tyyppisten tankkerien käytöstä poistaminen asteittain. Meidän pitää olla kunnollisia sertifikaatteja ja meidän pitää myöskin muistaa tuottajan vastuu. Tästähän puhuttiin jo viime vuonna, ja vaikuttaa siltä, että Euroopan komissio on nyt palaamassa tähän kohtaan. Eli haluaisin nyt komission jäseneltä Fiikililtä kuulla tästä. Haluaisin kuulla, että komissio on vielä valmis perustamaan rahaston näiden alusten kierrättämistä varten. Tällä päätöslauselmalla ja viimevuotisella päätöslauselmalla Euroopan parlamentti ehdottaa selkeitä ratkaisuja tiettyihin ongelmiin. Ja toivottavasti ympäristö- ja liikennevaliokunnassa, itse asiassa olen iloinen siitä, että näissä valiokunnassa on enemmistö näiden ehdotusten takana, niin toivottavasti komissio ja neuvosto myöskin ovat samaa mieltä, ja sitten parin kuukauden kuluttua voidaan käynnistää todelliset neuvottelut liittyen kansanterveyteen, ympäristöön ja muihin kysymyksiin oikealla tavalla. Eli nyt haluaisin komission ja sieltä Figiltä kuulla, onko tämä se linja, joka hyväksytään merenkulkuelästön kokouksessa ja yleissopimus sitten pannaan täytäntöön mahdollisimman pikaisesti. Thank you, thank you, Mr. President, honorable <clears throat> members. First of all, I... Arvoisat jäsenet, ensinnäkin haluaisin kiittää parlamenttia hyvin jatkuvasta ja voimakkaasta mielenkiinnosta, jota se on ilmaissut alusten purkamista ja kirjoitusta kohtaan, erityisesti herra Blokland. Tämä on hyvä, hyvin alku, alku jatkotoimille EU-tasolla, jotta voidaan varmistaa, että EU tekee osansa siinä, kun ratkaistaan tämä kansainvälinen ongelma. Nämä kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia Bangladeshin korkeimman oikeuden viimeisen tuomion mukaan, joka juuri mainittiin, mainitsitte tämän tilanteen sillä maassa, niin tämän seura- tuomion seurauksena kaikki alusten kierrätys äh, paikat suljetaan kahden viikon aikana, jos ne, ne ovat saaneet ympäristöministeriön lupaa. Kaikki tuodut lainat, laivat täytyy esipuhdistaa. Ja sitten Bangladesh aloittaa kansallisen lain kehittämisen laivojen remuttamisesta Paasilin yleisopimuksen puitteissa ja sitä noudattaen. No, sitten tilanne lähempä, lähempänä kotiamme vastaan nyt teidän, teidän kysymykseen. Ensimmäinen kysymys koskee tätä vähittäistä rantautumisen lopettamista näille romulaivojen romutusproseduurina. Minä jaan nämä huolenaiheet siitä, mitä se aiheuttaa vaaria ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Vaikutusanalyysissä strategiassa me olemme äh, harkinneet tätä kieltoa. Joitakin huolenaiheita oli tällaisen kiellon tehokkuudesta, koska sitä voitaisiin soveltaa vain EUn lipun alla oleviin laivoihin ja sitä voitaisiin hyvin helposti kiertää lippuvaltiota muuttamalla. Tehokkaampaa olisi mielestämme yrittää varmistaa se, että tekniset ohjeet, joita tällä hetkellä kehitetään, jotta voidaan tukea IMO-yleissopimusta tulevaisuudessa, niin todellakin johtavat ympäristöystävälliseen alusten kirjoittamiseen. Näiden ohjeiden kehittäminen on tällä hetkellä tähän asti ollut hyvin rohkaisevaa. Epäilyttävää joka tapauksessa on, että tämä rantauttamisen menetelmä pystyisi näihin, näiden ohjeisiin olemaan ohjeiden mukainen. Ja toisen kysymykseen liittyen mielelläni vahvistan sen, että komissio on täysin sitoutunut siihen, että tehdään työtä sen eteen, että tämä otetaan yksi EU-lainsäädäntöä, tämä, nämä säännökset laivaryhmittämisestä. Pääosasto on jo aloittanut useita selvityksiä ja se arvioi tämän yleissopimuksen ydinosien vaikutuksesta. Minun mielestäni on erityisen tärkeää, EUlle näyttää johtajuutta osoittaa tässä ja tämä korkea prioriteetti, jonka me annamme näille asioille, osoitamme sitä myös. Tätä rohkaisevat myös ratifioinnit kolmessa maissa ja nopeuttavat tämän yleissopimuksen voimaantuloa. Mutta jää nämä huolenaiheet, jotka liittyvät kolmanteen kysymykseen, joka koskee sen merkitystä, että ei heikennetä olemassa olevaa yhteisön säännöstöä. Meidän täytyy suojata olemassa olevat vaatimukset työntekijöiden oikeudet, ympäristösäännökset, kun IMO otetaan osaksi lainsäädäntöä. Meidän selvityksen sen vuoksi huolellisesti vertailemme näitä vaatimuksia IMOn yleissopimuksessa ja vertailemme niitä yhteisiin säännöstöömme. Ja haluan tässä painottaa, että me erityisesti varmistamme sen, että 2006 laajaa säännöstä sitä ei heikennetä. Kiitoksia. Mrs. Ayuso. Kiitoksia Ayuso, kaksi minuuttia. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Tämä kysymys, kuten Bolkan selitti, on hyvin sopivan aikaan tuleva, koska meillähän on nyt kohta tulossa toukokuussa merenkulkujärjestön kokous. Ja haluaisin onnitella Bloklandia en pelkästään tästä kysymyksestä, vaan myöskin päätöslauselmasta, jonka hän on laatinut. EPP-ryhmässä me kannatamme sitä, että torjumme huonoja käytänteitä alusten kirjoituksessa ja siksi tuemme Blocklandin ehdotusta. On kuitenkin muutamia kohtia, jotka huolestuttavat meitä, esimerkiksi kohta kolme, johon hänkin puuttui. Siinä todetaan, että alukset, aluksia pidetään vaarallisena jätteenä ja me olemme tehneet tarkistuksen tähän kohtaan, koska voidaan eri tavalla tulkita EUn sisällä ja ulkopuolella näitä kysymyksiä. Ja Baselin yleissopimus täytyy muistaa, ja meidän ei pidä olla ristiriidassa sen kanssa. Ja meidän pitäisi kansainvälisesti määritellä alusten kierrättämiseen liittyvistä säännöistä. Päätösasema-ehdotuksessa kohdassa 14 on myöskin ehdotettu rahoitusmekanismia, joka pohjautuisi pakollisiin maksuihin vedenkulkualalta. Ja se on meistä hiukan nyt hätäis, vähän hätäiseltä. Vielä ei ole kansainvälisessä merenkulkujärjestelmässä päätetty siitä, mikä järjestelmä otetaan käyttöön rahoituksen osalta. Ja mielestäni myöskään komissiolla ei ole vastausta tähän kysymykseen. Sitten kohdassa 15 pyydetään, että komissio toteaisi, että se maa, jossa alukset kierretään, on maa, joka on vastuussa näissä kysymyksistä. Ja Tästäkin pitäisi saada aikaan kansainvälinen yleissopimus. Meidän täytyy varmistaa se, että seuraavat yleissopimukset ovat johdonmukaisia ja yhdenmukaisia Vaaselin yleissopimuksen kanssa liittyen vaarallisten aineiden käsittelyyn ja tuhoamiseen. Ja tämä koskee ei pelkästään Baselin yleissopimusta, vaan koko kaikkea lainsäädäntöä. No Kiitoksia. Anna puheenvuoron komissiolle. Yeah. Thank you, thank you, Mr. President. And... Kiitoksia puhemies. Ja vielä kerran kiitos näistä kommenteista sekä Ajusolle että Bloklandille. Erityisesti hänen hyvästä työstään. Ja kuten aikaisemmin totesin, erityisesti vaarallisista jätteistä meidän on varmistettava, että yleisopimuksen täytäntöönpano noudattaa täysin äsken hyväksyttyä alusten kierrätysasetusta vuodelta 2006. Sitten rahoituksesta. No mitään rahastoa tai mekanismia tällä hetkellä ei ole olemassa. Me olemme tilanneet tutkimuksen, jotta voimme miettiä mahdollisia vaihtoehtoja tai ratkaisuja. Ja aloitamme myöskin julkiset kuulemiset tästä kysymyksestä. Eli teidän kommenttinne nyt ja silloin ovat hyvin tervetulleita, erityisesti mitä tulee tämän rahaston perustamiseen. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Keskustelu on saatu päätökseen. Äänestämme huomenna. Seuraava aihe on Leinen mietintö koskee yhteisön kilpailuoikeuden rikkomisesta johtuvia vahingonkorkaustilanteita koskeva valkoinen kirja. Me olemme myöhässä, joten jos voitte puhua lyhyesti.